Colleagues, good morning. No niin, huomenta kollegat. Ennen äänestyksiä ilmoittaisin vielä, että meillä on täällä vierailijaryhmä Romaniasta, Galatista, Tikaun vaalialueelta. Ja täällä on yksi er-, Romanian parlamentin jäsen ja toimittajia, eli tervetuloa matkailuvalio- liikennevaliokuntaan. Täällä on toinenkin ryhmä, mutta odottelemme, että he tulevat sitten sisään ja tervehdimme heitä sitten. No niin, ensimmäinen kohta esityslistalla on äänestys Bradbonin mietinnöstä alueellisten lentokenttien ja ilmailupalvelujen tulevaisuus EU:ssa. Onko kaikilla äänestyskortit mukana? So we'll do a check. Eli ensin koeäänestys, eli katsotaan kuinka paljon EPPllä liikaa jäseniä tällä viikolla. Eli äänestys alkaa. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. EPPllä tällä hetkellä ei ole liikaa ääniä, eli asia on ihan kunnossa. Okei, okay. so we'll start. No niin, kompromissi neljä. Kompromissi neljä, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. now go to Reggie 12 is next. All those in favor. Sitten seuraava puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kakkonen 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 8, kohta kohdalta äänestys, EKRn pyynnöstä ensimmäinen osa, Takes the View ja niin edelleen. Ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa, koska en nähnyt mitä EPP teki, eli äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 6 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 lisäyksenä äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 myöskin lisäyksenä äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi kolmonen kohta kohdalta äänestyksenä. Ensimmäinen osa calls on to attractive sanan saakka Siis äänestämme. Ensimmäinen osa raukeaa, koska 47 meni läpi. Eli äänestämme toisesta osasta. No, that projects. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi Viitonen puolesta vastaan tyhjää. Regi täytyy tarkistaa, eli äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 50 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää. 51 täytyy tarkistaa, eli äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Yeah. Can we close the vote now? Right. Vote is closed. Äänestys päättyy, eli hyväksytty. 52 äänet puolesta vastaan. 52 täytyy tarkistaa, eli äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 53. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 54 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. 54 täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Everybody voted. Vote is closed. And it's adopted. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voisitko nostaa kädet vähän nä- paremmin näkyville? Siis tämä koskee omaa ryhmänikin. Olette vähän velttakätisiä tänään. Siis te nostat tällä tavalla kättä veltosti ylös. Sitten tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten koko kohta 68 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa tämä, eli 68 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 66. Kohta kohdalta äänestys. Kahdessa osassa ensimmäinen osa Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Regi nelonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi Kutonen, kohta kohdalta äänestys EPPn pyynnöstä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa, puolesta, vastaan, tyhjää. Toinen osa täytyy tarkistaa, eli äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Seitsemänkymmentäviisi raukeaa, eli seuraavaksi Seitsemänkymmentäkuusi äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77. Siinä on tämä italiankielinen versio, jollainen se pitäisi olla. Äänet puolesta. Siis considerando ja niin edelleen. 77 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toivottavasti tämä teksti on nyt sitten oikein. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten regi 7. Kohta kohdata äänestys kahdessa osassa. Ja vain ensimmäinen osa raukeaa, koska kompromissi 9 meni läpi. Eli ainoastaan toinen osa jotenkin seitsemän tarkistuksesta. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 93 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 äänet puolesta vastaan tyhjää varmaan hyväksytty, mutta täytyy tarkistaa. Eli tarkistus 104, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eli 29 raukea. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 siis raukeaa. Sitten tarkistus 105 myöskin raukeaa. Eli 114 äänet puolesta vastaan tyhjää. 114 täytyy tarkistaa, eli äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa, varmaan hyväksytty, mutta täytyy nyt tarkistaa, eli äänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa, 117 eli äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa 122. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan 123. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 125. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan siis 125 ei mennyt läpi. Siis uudestaan 127 puolesta vastaan tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Varmaan hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 128, 129 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten regi 10. Regi 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 137 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 12 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 145 äänet puolesta vastaan tyhjää. 145 täytyy tarkistaa, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tiukka äänestys. Sitten 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 150 puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa 150. Äänestys alkaa. Everybody votes it. Vote is closed. Äänestys päättyy hylätty. Taas tiukka tulos. 151 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kompromissi 1. Siihen liittyy suullinen tarkistus, jota EPP on pyytänyt. Kuka haluaa puhua? Sassoli. Minä vastustan tätä suullista tarkistusta. Kiitos. Can you say that again, I didn't... Voitko sanoa uudestaan, en kuullut. Siis minä vastustan tätä suullista tarkistusta, emmekä ymmärrä, miksi tällainen on tähän esitetty. Ja. Siis vastustat suullista tarkistusta, eli siitä ei silloin voida äänestää. Eli kompromissi yksi ilman suullista tarkistusta. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 äänet puolesta vastaan tyhjää. Täytyy tarkistaa, varmaan hylätty, mutta 19 tarkistusäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 18, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 20 äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 21 äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 23 äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 22 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20, 25 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää. 27 täytyy tarkistaa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 30 äänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 39 ääntä puolesta kolme vastaan, ei tyhjiä ääniä, eli hyväksytty. Onnittelut Bradburnille. Next. Where's the voting list Next is Mr. Kanchans. Sitten Kanchanin mietintö koskien kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman perustamisesta tehdyn päätöksen muuttaminen. Ensin tarkistus 17 ja 19 yhdessä. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 ja 22 yhdessä ja siihen liittyy suullinen tarkistus. Vastustaako tätä joku? Jos ei, niin sitten voimme äänestää niistä yhdessä suullisen tarkistuksen kerran äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 äänet puolesta vastaan, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kuusi äänet puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan, äänet puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksitoista äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksitoista äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme, siihen liittyy suullinen tarkistus. Vastustaako tätä joku? Jos ei, niin sitten siitä voidaan äänestää. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 13 lisäyksenä äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa. Eli tarkistus 13. Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 14 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 15 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Täytyy tarkistaa 15. Äänestys alkaa. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Viimeinen mahdollisuus äänestää. Äänestys päättyy. 35 ääntä puolesta, kolme vastaan, kolme tyhjää ääntä, eli hyväksytty. Onnittelut Kanchanille. Have we got the budget rapporteur here yet? <laughs> Just checking on whether the general budget rapporteur has arrived. Katsotaan, ovatko esittelijät saapuneet nyt sitten budjetin osalta. Hi, dude. Okay, colleagues, can I reconvene? No niin, kollegat, jatkamme kokousta. Ja täällä on talousarvion yleisesittelijä Lavia. Hän on täällä liikennevaliokunnassa. Ja sanoisin teille, Lavia, että tämä valiokunta on varmaan yksi parhaita valiokuntia parlamentissa, Erityisesti jos joku antaa meille miljardia euroja, niin sitten olemme erittäin ystävällisiä. Mutta varmaan voitte kertoa meille vähän yleisesti budjetista. Eli teillä on puheenvuoroja, tervetuloa. Eh, Kiitoksia, hyvät kollegat, tästä mahdollisuudesta olla mukana tämän valiokunnan kokouksessa. Olen siis talousarvion osalta yleisesittelijä. Kerron siitä lyhyesti, eli siitä, mitä ollaan nyt tekemässä, jotta saamme aikaan budjetin. Ja sitten, mitä suuntaviivoja on hyväksytty. Eli toistan lyhyesti. Kun olen käynyt eri valiokunnissa, olemme halunneet laatua raportin, jossa otetaan huomioon se, että kaikki ovat mukana tässä päätöksentekoprosessissa, kun laadimme vuoden 2013 talousarviota. 2013 on viimeinen vuosi näistä rahoitusnäkymistä 2007-2013, ja niin kuin usein käy, kun on monivuotisia hankkeita, kuten esimerkiksi raho- monivuotiset rahoitusnäkymät. Ohjelmointikauden alussa on sitoumuksia ja sitä mukaan kun edetään, on sitten maksuja suoritettavana. On siis ihan normaalia, että nyt kun olemme vuoden 2013 osalta viimeisessä vuodessa, eli budjettissa on hyvin paljon maksuja. Ja budjettivaliokunnassa nämä maksupyynnöt vuodesta vuoteen ovat lisääntyneet, kun on katsottu hankkeiden täytäntöönpanoa ja monet yhteisön ohjelmat ovat tässä mukana. Eli meillä on hyvin paljon tarpeita suorittaa maksuja. No nyt meillä on sitten monimutkainen kriisi. Monissa jäsenvaltioissa ei ihan ymmärretä siitä millä tavalla tämä monivuotinen budjetti toimii ja miten pitää sitten suorittaa näitä maksuja ja maksusitoumukset, maksut ovat vähentyneet ja budjetin pitää olla kuitenkin oikealla tasolla maksujen suhteen. Eli viime vuonna jäsenvaltioista tuli maksupyyntöjä 15 miljardin edestä ja ainoastaan osittain se pystyttiin suorittamaan, koska meillä ei ollut riittävästi maksumäärärahoja. No, täällä on nyt kollegoita budjettivaliokunnasta, ja viime viikolla me saimme kuulla raportin, joka liittyi aluepolitiikkaan, jossa käy selväksi, että hyvin monet ohjelmat monissa jäsenvaltioissa eivät ole saaneet kuukausiin maksuja, koska varoja ei ole riittävästi. No nyt sitten eri valiokunnassa, kun ajatellaan vuoden 2013 talousarviota, me haluamme nyt kaikille kollegoille valiokunnissa tehdä selväksi sen, mikä nyt on tämä tilanne tällä hetkellä. Ja meidän täytyy nyt miettiä, millä tavalla toimimme sitten ensi vuoden talousarvion suhteen. Meillä on suuntaviivoja, jotka ovat aika yleisluontoisia. No, me emme tietenkään ole puuttuneet eri valiokuntien painopistealueisiin. Ja me haluamme ottaa mukaan kaikki parlamentin valiokunnat kun määrittelemme painopistealueita rahoitusasioissa. Meillä on yleiset puitteet tässä jo, ja kasvu tietysti on yksi painopistealue, ja työllisyys toisaalta, ja erityisesti nuorisotyöllisyys. Kasvu ja työllisyys liittyvät moniin budjettikohtiin, ja tietysti meillä on sitten yhteistyötä eri valiokuntien välillä, jotka tuntevat varsin hyvin ja paljon paremmin tietysti kuin yleisesittelijä tietävät, miten hankkeet ovat edistyneet, millaisia tarpeita on ja millaisia mahdollisuuksia on näissä eri budjettikohdissa, jotta voidaan vaikuttaa tähän yleiseen strategiaan. Tietysti jokainen parlamentin valiokunta haluaa jotain lisää omiin budjettikohtiinsa, joiden puitteissa valiokunta toimii. Kuitenkin me tarvitsemme nyt säästöpuitteet. Meillähän on talousongelmia ja nyt ei pidä ainoastaan yksilöidä näitä painopistealueita, joille pitää varata määrärahoja, vaan täytyy myöskin ottaa esille kohtia budjetista, joilla täytäntöönpano ei ole riittävää, ja kohtia tai ohjelmia, jotka eivät käytä sääntöjen mukaan näitä varoja. Ja näin voidaan ehkä vähän uudelleen miettiä tällaisia kohtia. Ja sitten yksittäiset valiokunnat ovat mukana tässä budjettimenettelyssä, ja kyse ei ole pelkästään positiivisista painopistealueista, vaan myöskin negatiivisista. Ja tämä on viesti siitä, että parlamentti toimii vastuuntuntoisesti. No toinen asia, joka mielestäni on tärkeä ja joka liittyy valmisteleviin toimiin ja pilottihankkeisiin, Nehän ovat yksi painopistealue, jotka perinteisesti ovat olleet parlamentille tärkeitä. Ja meillä on erityismenettelyt tässä kohtaa. Ja pilottihankkeet ja valmistelevat toimet esitellään budjettivaliokunnalle toukokuun loppuun mennessä, joten sitten kesäkuun alussa nämä ehdotukset voidaan lähettää komissioon ja siellä tehdään sitten arvio siitä, miten voidaan täytäntöönpanna näitä eri hankkeita. Eli tähän loppupakettiin, josta äänestetään budjettivaliokunnassa ja sitten parlamentissa, siihen otetaan mukaan ainoastaan ne, jotka on, on täytäntöönpantuja, ja näin voimme käyttää tehokkaasti hyvin vähäisiä resursseja, joita meillä on käytössämme. On selvää, että siinä vaiheessa, kun hyväksymme talousarvion, meillä on vielä matkaa siihen. Ja ensin me tarkastelemme ehdotuksia, joita valiokunnat tekevät sitten 25.4. Ja siitä käy sitten selväksi maksusitoumustarpeet kuussakin budjettikohdassa. Ja tietysti eri valiokunnat ottavat esiin tärkeitä, itselleen tärkeitä asioita. Ja sen jälkeen sitten laadimme strategian ja toivottavasti se saadaan sitten sovittelussa kuntoon vuoden loppuun mennessä ja pystymme parlamentissa hyväksymään ensi vuoden talousarvion. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitokset teille, herra Lavia. Nyt puheenvuoron saa herra Rike. Voi, anteeksi, nyt minä hieman tässä sotkinkin. Ensin rouva Meisner ei haittaa. Dominikhan on tunnettu siitä, että hän on meidän budjettiasiantuntijamme. Minä en, mutta olen nyt ottamassa, sovittamassa tätä viittaa itselleni. Kiitokset esittelijällä Viialle, että hän on tullut keskustelemaan kanssamme. Tämähän on aivan uusi menettelytapa ja mielestäni erittäin hyvä, koska mitä budjettiin tulee, niin periaatteessahan parlamentti on aika yhtenäinen. Toki budjetti valiokunta ajaa parlamentin yleisiä etuja ja eri muut valiokunnat tietenkin yrittävät sitten omia ähm, prioriteettejaan ajaa, mutta yleisesti ottaen mielestäni teidän esityksenne oli oikein hyvä ja on ymmärrettävää, että jäsenvaltiot haluavat nyt leikata määrärahoja. Mehän haluamme vakausunionin, haluamme, että jäsenvaltiot saavuttavat paremman, vakaamman budjettitilanteen ja tätä tietenkin tulee vaatia myös Euroopan unionilta, muutenhan tämä ei ole loogista, koska unionin ajamat asiat ovat luonnollisesti myös jäsenvaltioiden edun mukaisia asioita ja ne täytyy voida rahoittaa. Täällä Euroopan parlamentissa me tietenkin puolustamme budjettia sellaisenaan, koska tarvitsemme sitä voidaksemme edetä näissä asioissa. Unionissa ovat jäsenvaltiot ja tietenkin on tulossa vielä yksi uusikin jäsenvaltio, mutta tämän lisäksi parlamentilla on lisää toimivaltuuksia ja meiltä odotetaan enemmän kuin aiemmin. Kyllä me varmasti pysymme yhtenäisenä ja meidän on hyvin vaikeaa kaikkia näitä tulevia leikkauksia hyväksyä. Se, että kaikkia rahoja ei saada käytettyä, te puhuitte aluepolitiikasta ja siihen liittyvästä kertomuksesta. Mitä liikenteeseen ja kuljetukseen tulee, niin viime opintopäivällä keskustelimme siitä, että haluamme tällaisen use it or lose it mallin, eli rahat on käytettävä tai muuten ne menettää. Esimerkiksi Euroopassa on koko joukko rakennushankkeita, joita ei koskaan saateta päätökseen. Ne on saatettava päätökseen, koska muuten eurooppalaista lisäarvoa ei synny. Ja näin ollen te aivan varmasti kyllä saatte meidän tukemme. Tänään meillä oli ensimmäinen tapaaminen varjoesittelijöiden kanssa. Tämän tapaamisen kutsuin koolle ja viittasimme juuri siihen, että olisi hyvä tietää, Eh, komissiolta, missä määrärahoja ei ole saatu käytettyä, joten me voisimme nämä rahat sitten pyrkiä osoittamaan niin hyvin, että ne todella saataisiin käytettyä ja olisivat EU 2020 hankkeen toteuttamisen tukena. Ja mitä tulee pilottihankkeisiin ja valmisteleviin toimiin, niin pyrimme juuri tällaiseen eh, hyvin tavoitteelliseen toimintaan konkreettisten ehdotustemme kautta. Te puhuitte jo aikataulusta, eli ensin odotellaan komission ehdotusta. Muutaman harvan asian voin ehkä tässä nostaa esiin. Esimerkiksi viime vuonnahan oli niin, että jäsenvaltiot halusivat leikata liikennevirastosta, ja me Äänestimme liikennevaliokunnassa yhdessä ja torjuimme tämän leikkauspyrkimyksen, koska virastoillahan on nyt osittain enemmän töitä kuin aiemmin, emmekä me missään nimessä voi niiden määrärahoista leikata, koska sitten ne eivät voisi tehdä työtään. Toinen asia, jonka haluaisin senkin jo tässä vaiheessa keskustelua nostaa esiin, on matkailu, uusi toimivalta Lissabonin sopimuksen perusteella. Se kuuluu tälle valiokunnalle. Tähän mennessä matkailun alalla meillä on ollut ainoastaan valmistelevia toimia, ei vielä omaa budjettikohtaa. Ja tietenkin haluamme saada matkailuakin varten oman budjettikohdan ja todennäköisesti tämä valiokunta tätä tulee ehdottamaan, koska ei ole järkeä että Euroopan unionilla on toimivaltaa, mutta samalla se joutuu kuitenkin vuosi vuoden jälkeen rahaa kerjäämään hattu kourassa. Ja mitä tulee integroituun meripolitiikkaan, joka on minun sydäntäni lähellä, niin se on tietenkin yksi osa tätä. Kaikkia yksityiskohtia en tässä nyt halua nostaa esiin, mutta yksi asia on meille tärkeä, tämä Connecting Europe Facility. Sehän koskee paitsi meidän valiokuntaamme myös muita valiokuntia. Ja me hyvin tiedämme, että 50 miljardia on ehdotettu tätä hanketta varten ja tiedämme, että jäsenvaltiot juuri tällä alalla haluavat toteuttaa varsin määrätietoisia leikkauksia. Ja minä henkilökohtaisesti tulen kyllä asiaa pitämään silmällä ja varmasti muutkin tässä valiokunnassa, sillä yhtäältä meillä on pilottihankevaihe, joka on käynnissä jo tänä vuonna ja ensi vuonna, ja tänä, tämän vaiheen aikana pyritään eurooppalaisen rahan kautta ja Euroopan investointipankin kautta houkuttelemaan lisärahoitusta yksityisiltä sijoittajilta, rahaa, joka voidaan käyttää infrastruktuurihankkeisiin. Me toivomme, että näin tapahtuu ja näin ollen ensi vuonna tarvitaan jo jonkin verran määrärahoja tämän Connecting Europe Facility vaiheen valmistelemiseksi. Ja myös tätä tämä valiokunta tulee ehdottamaan. Tässä muutama kulmakivi meidän, meille tärkeistä asioista. Muut tulevat käyttämään hekin puheenvuoroja. Kiitos, että tulitte vieraaksemme ja olen aivan varma siitä, että me parlamenttina yhdessä saamme tämän budjetin erinomaisessa yhteistyössä hoidettua. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Ja seuraavaksi herra Rike EPPstä. Olkaa hyvä. merci euh, Gianni. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että tulitte tänne paikalle yleisesittelijän budjettivaliokunnasta. Tämä on tietääkseni ensimmäinen kerta. Näin ollen meillä on mahdollisuus saada yleisnäkemys myös erityiskysymyksistä ja myös teemakohtaisesti aiheesta valiokunta voi puolustaa omia asioita. Minä haluaisin korostaa joitakin kohtia. Ensimmäinen niistä on jo korostettu tämä uusi, meillä on 15 miljardin vaje maksuissa. Sehän johtuu siitä, mikä annettiin vuoden 2011 budjetille kapasiteettia maksuissa. Me ei, otet, ei otettu silloin huomioon, kuinka paljon toimia, toimet lisääntyivät aluepolitiikassa. Ensimmäinen asia, joka tulee täällä sanoa, on nyt, että tämä maksuissa ilmennyt puute johtuu siitä, että mitä kulutettiin aluepolitiikassa jo aiemmin, ja sitten piti vähän prässätä näitä yhteen näitä politiikkoja, kun puhuttiin monivuotisesta rahoituskehityksestä, niin voitaisiin myös asettaa hieman vastakkain liikennepolitiikat, jotka käyttävät määrärahansa ihan säännönmukaisesti sään muihin teemakokonaisiin, jotka eivät käytä näitä määrärahoja, koska tässä on kyse siitä, miten näitä käytetään näitä eri valiokunnassa teemakohtaisesti. Ongelma on siinä, että voidaanko voidaanko näitä niin kuin painottaa eri lailla teemakohtaisesti eri valiokunnissa. Toinen asia pitää sanoa myös, että me nämä 15 miljardia, jotka ovat myöhässä maksussa viime vuodelta, ja se, pitääkö ne sisällyttää vuoden 2012 budjettiin ei käytettyihin maksuihin. Se on kyse myös aikaisempien vuosien maksuista, jotka sitten ovat palanneet takaisin jäsenvaltioiden budjetteihin. Eurooppalainen budjetti siis tyhjennettiin osittain maksuista, ne palasivat kansallisiin budjetteisiin, eli valtiot ottivat viime edellistä vuosilta rahaa onko tässä nyt kyse vähän pahantahtoisesta politiikasta, mutta ne pitäisi nyt palauttaa vuoden 2012 budjettiin. Yksi asia, joka nousee myös näistä maksuongelmista, ovat nämä marginaalit, jotka sitten mm, tulevat esiin vuoden 2012 äh, budjetissa. Ne ovat äärimmäisen tiukat ja ne tulevat kyllä painamaan erittäin raskaasti pilottihankkeissa ja valmistelevissa toimissa. Se on valitettavaa erityisesti tälle liikenne- ja matkailuvaliokunnalle, koska matkailu, joka on uusi toimivaltuus Euroopassa, se ei ole aina, voin, se on voinut tukeutua vain valmistelevista toimista ja pilottihankkeista koituviin maksuihin syntyviin maksuihin. Eli budjeteissa ei ole eritelty aivan erikseen matkailua teemakokonaisuudessa. Se on siis uusi toimivaltuus parlamentissa Lissabonin myötä. Meidän on, on ollut pakko vähän äh, Äh, kahdessa ensimmäisessä budjetissa löytää tähän tätä, nämä varat. Ei ole mitään erityiskohtaa, erityisteemaa tälle matkailulle. Se ei vieläkään näy kunnolla. Vuoden 2012 budjetissa liikkumavarat ovat hyvin pienet ja ne tulevat heijastumaan pilottihankkeisiin ja valmisteleviin toimiin. Ainut asia on, että matkailu on meille uusi toimivaltuus. Haluan sitä kuitenkin korostaa. Toivon, ettei samoin tule käymään qui théoriquement est... Meri, meripolitiikan kanssa, koska sekin kuuluu tähän monivuotisen rahoituskehityksen piiriin. Le problème des agences, Meillä on aina ongelma virastojen kanssa, se on moninainen ongelma, mutta se on kuitenkin tärkeää, sitä pitää miettiä. Liikenne liittyy siihen hyvin läheisesti. Liikenne Euroopassa on erittäin tärkeä, virastot ovat aina neuvoston pihdeissä. Neuvosto myös käyttää erilaisia muuttujia, miten se leikkaa tai vähentää budjettia. Eli meidän pitää muistaa, pitää mielessä kaksi tärkeää asiaa. Uusi matkailupolitiikka ja toimenpaneva politiikka virastojen toimesta. Tässä on kyse, ai, kyse aina budjetin tarkistustoimenpiteistä ja muuttujista tämä on erittäin turmiollista meille, jos me emme muista tätä ja valvo sitä jatkossakin, jos halutaan sitten puhua, miten liikenteessä on käytetty varoja, mitenkä niitä on, mikä, millä laatukriteereillä niitä on käytetty. Liikenne käyttää paljon, paljon ja ehkä hyvin. Puhuin tästä laadukkaasta, minä puhuin näistä toimeenpanevista toimijoista. Meillä on myös TNT verkot. Haluan esittelijälle sanoa, budjettiesittelijä, että olemme ihan samaa mieltä budjetin, parlamentin budjettihuolista. Jos puhumme esimerkiksi kasvusta tai työllisyydestä, liikenne on tärkeä aihe, joka on aivan suoraan sidoksissa 2020-strategian ja eri edeltäviin puitestrategioihin. Matkailu ja liikenne riippuu unionin BKTstä se on erittäin tärkeä tekijä kilpailukyvyn kannalta. Tässä mielessä meidän pitää viedä loppuun tämä nykyinen budjettipuite. Meillä pitää olla kilpailukykyisiä ja pitää hyvin valmistella tulevat puitteet, 2020 strategia, jotta voimme olla varma, että liikennebudjetille annetaan riittävästi vauhtia jotta kaikki toteutuisi erityisesti kasvun ja kilpailukyvyn saralla. Thank you very much. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten eh, Rova Rubiela eh, ST-ryhmästä, olkaa hyvä. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että tulitte tänne eh, liikenne- ja matkailuvaliokuntaan budjettiesittelijä. Minun mielestäni on erittäin hyvä idea ottaa kaikki valiokunnat tähän työhön mukaan siinä vaiheessa, kun eh, tätä talousarvioesitystä parlamentti eh, käsittelee ja valmistelee. Hyvin usein on niin, että eri asioihin erikoistuneet valiokunnat vuoden mittaan tietenkin huolehtivat omaan toimivaltaansa kuuluvista asioista, mutta usein unohdetaan se, että Jotta nämä politiikat voivat toteutua, niitä varten tarvitaan määrärahoja ja tämä asia joskus hiukan jää syrjään, erityisesti kun puhutaan nyt talousarviosta. Hyvin varmaan muistamme, että ne asiat, joita me olemme puolustaneet kaikkien näiden vuosien ajan, tarvitsevat tietenkin budjetin kautta tukea. Me, jotka tässä valiokunnassa työskentelemme ja tämän lisäksi toimimme myös budjettivaliokunnassa, tiedämme, että vuoden 2013 talousarvioneuvottelut tulevat olemaan erityisen vaikeat. Vaikeat, koska vuosi 2013, niin kuin täällä on todettu, on näiden rahoitusnäkymien viimeinen vuosi ja monet ohjelmat ovat käytännössä jo päättymässä ja tarvitsevat, kaipaavat erityisen paljon rahoitusta siksi, että ne ovat päättymässä, mutta myös siksi, että vuonna 2011 ja todennäköisesti myös 2012 on näitä rahoitusongelmia 11 miljardia euroa on nyt maksuviivästyksiä vuodelta 2011. Nämä ovat siirtyneet vuoteen 2012 ja komissiohan meille jo kertoi joitain lukuja siitä, että vuosi 2012kaan ei näytä siltä, että meillä olisi kylliksi rahaa, kylliksi määrärahoja, joten joudumme todennäköisesti turvautumaan korjaaviin talousarvioesityksiin. Tämän lisäksi olemme nyt käymässä ennakkoneuvotteluja tulevasta rahoituskehyksestä seuraavalle seitsemälle vuodelle ja neuvosto kyllä todella nyt on lähtenyt leikkausten linjalle ja olemme jo kuulleet huhuja siitä, että neuvoston mahdolliset leikkausehdotukset ovat jopa 200 miljardia euroa enemmän kuin yksi yhden vuoden koko talousarvio. Eli budjettivaliokunta tulee kyllä tarvitsemaan kaikkien tämän talon valiokuntien tukea, jotta se voi todella puolustaa Euroopan parlamentin kantaa. Meidän on oltava yhteen, yhteinen yhtenäinen rintama. Ajat ovat varmasti vaikeita, mutta myös kiinnostavia ajat, joita meillä edessämme on. No niin, tässä jo kuulimmekin näistä yleisistä linjoista. Tämän valiokunnan suhteen. Tänä aamuna meillä oli ensimmäinen äh, budjettivalmistelijan ja varjovalmistelijoiden kokous ja olen aivan varma siitä, että niin kuin aiempinakin vuosina tulemme olemaan erittäin yhtenäisiä. Äh, tässä nyt äh, nostaisin esiin joitain asioita, jotka minua erityisesti huolestuttavat. Erityisesti mm, se, että meillä on hyvin vähän marginaalia eri toimien maksamiseksi, toteuttamiseksi tällä alalla, mutta myös se, että että valmistelevien toimien ja pilottihankkeiden tavoite ikään kuin hämärtyy. Meillä on pilottihankkeita ja valmistelevia toimia, jotta näkisimme, voivatko nämä ajatukset toimia käytännössä ja miten uusi käynnistynyt politiikka voi toimia. Ja sitten parin kolmen vuoden kuluttua nämä vaipuvat unholaan. Joten Äh, meidän täytyy kyllä olla mahdollisimman tai tarpeeksi tiukkoja komission suhteen ja todeta komissiolle, että ei se voi parin kolmen vuoden välein tehdä uusia ehdotuksia ja sitten taas päästään ne vaipumaan unholaan. Ei se näin voi olla, niin kuin nyt on äh, välillä käymässä pilottihankkeiden sekä valmistelevien toimien suhteen. Ja sitten tietenkin kestävä matkailu, joka on todella aihe, jota tämän valiokunnan tulisi korostaa. Joka tapauksessa joudumme nyt vielä odottamaan komission ehdotusta. Se on tulossa 25. huhtikuuta, mutta ähm, niin kuin meidän valmistelijamme tuossa totesi, niin me tulemme jatkamaan suunnilleen samoilla linjoilla kuin aiempinakin vuosina. Kiitos. Kiitokset. Ennen kuin puheenvuoron saa Rova Durand, toivottaisin tervetulleeksi hampurilaisen vierailijaryhmän. Rova Meissnerin vieraat ovat nyt täällä Euroopan parlamentissa vierailulla. Te olette tervetulleita ja toivottavasti vierailun sujuu hyvin niin kuin kuulette, niin puhumme juuri nyt siitä pikkuasiasta, että miten tämä kaikki maksetaan. Joten äh, tervetuloa teille äh, hampurilaisille vieraillemme. No niin, ja nyt vihreästä Rouva Duran. Kiitos puheenjohtaja. Minä tietenkin olen ihan samaa, olen samaa mieltä kommenttien kanssa, joita on jo kuullut täältä jo liikenteestä ja budjetista. Minä myös, kuten muutkin, olet erittäin huolestuneita tästä 15 miljardin vajeesta maksumääräyksistä. Me tiedämme, että tämä on se kysymys, josta neuvosto aina haluaa meitä kiusata, ottaa meidät tavallaan panttivangiksi sen suhteen, me, koska jos otamme huomioon kaikki nämä viiveet maksuissa, miten varoja on käytetty. Minä haluaisin myös puhuu, puuttua siihen keskusteluun. Me lähdemme valmistelemaan budjettia erityisesti keskustelun lopussa neuvoston kanssa, kun päädytään trilogiin, että nämä... Euh, petit joujou qui permettrait de diminuer... Joukkolaina hankkeet eivät olisi niitä, jotka olisivat aina viivä, viivästyksissä. Ja minä en haluaisin, että me keskustelisimme niistä hyvin syvällisesti. Ne ovat hyvin rajattuja hankkeita tietyille alueille, tarkkaan rajattuja juttuja, mutta minä haluaisin keskustella kasvokkain neuvoston kanssa, että voisimme kertoa heille, että mitäkin muita rahoitusmahdollisuuksia on olemassa, enkä halua taas kerran, että tämä, tämäkin asia, tämäkin hanke viivästyisi maksujen kerran. Kolmas asia, josta sanottiin huomio huomio, että liikennebudjetti olisi se, jossa on aina tämä tarkistusvariantti, niin kuin sanotaan, annetaan sinne vähän. Sitten kun on vähän ilmaa, niin pumpataan sinne lisää, mutta sitten kun sitä ei ole, niin silloin aina liikente kärsii, eli vedetään sieltä pois. On erittäin tärkeää, että meidän tässä liikennevaliokunnassa tajuta se hyvä yleisesittelijä käännyn äh, no teidän puoleen. Meidän pitäisi saada vähän paremman, enemmän tarkistuksia, koska tässä on kyse viimeisestä vuodesta tässä rahoituskehityksessä. Meillä pitäisi olla paremmat visiot siitä, mitkä ovat olleet kaikki vuodet tämän kehyksen sisällä. Eli miten aina pitäisi sitten kiristää ruuvia tänä viimeisenä vuotena, kun lähdetään vahvistelemaan seuraavaa kehystä. Se olisi aika hyvä tehdä jonkinlainen linkki tämän viimeisen vuoden kanssa ja sitten seuraavan vuoden, joka aloittaa uuden rahoituskehyksen kauden. Voisimme varmastikin tehdä hyvää yhteistyötä yleisesittelijän kanssa ja niiden kanssa, jotka ovat tässä kahdessa kyseisessä valiokunnassa. Tällä tavalla voisimme päätä hyvät yhteneväisyydet, ainakin jos ajatellaan budjetin näkökulmista, miten voimme paremmin puolustaa liikennevaliokuntaan, liikennevaliokunnan budjettia. Ja. Herra Tsile. Kiitoksia. Me keskustelemme tänään nyt tietyistä aiheista tässä valiokunnassa budjettiin 2013 osalta, eikä meidän pidä nyt puhua asioista, joista me kaikki tiedämme. No mikä nyt on Euroopan rahoitustilanne ja mikä tämä tilanne on sitten vuonna 2013? No, liikenteen osalta pilottihankkeet ja valmistelevat toimet vaativat asiantuntemusta, ja mehän tiedämme, että pilottihankkeet ovat tavallaan lapsia, joista ei kovin paljon ole pidetty täytäntöönpan vaiheessa. En nyt halua puhua pahaa muista valiokunnista, mutta jos me mietimme näitä pilottihankkeita tai valmistelevia toimia vuoden 2013 osalta, meidän täytyy tietää, mikä on sitten tilanne täytäntöönpanon osalta – näissä kolmessa hankkeessa. Kaksihan liittyy niistä matkailuun. Ja sitten täytyy katsoa, jatketaanko niitä vai pitääkö meidän valmistella uusia hankkeita. EKR-ryhmän nimissä sanoisin, että me olemme hyvin konservatiivisia ja me emme halua lisätä näitä maksumäärärahoja virastojen osalta koska kansallisista budjeteista löytyy rajoituksia liittyen palkkoihin. Ja näin voidaan toimia myöskin Euroopassa. Meidän mielestämme on tärkeää, että vuoden 2013 osalta tarvittava rahoitus TEN-T-verkoille, esimerkiksi Marco Polo-hankkeelle ja Single European Sky-hankkeelle, Cesar-hankkeelle ja myöskin yritysten Cesar-hankkeille. Mielestäni se, mikä meillä on nyt kaikkein tärkeintä EKR-ryhmälle siis, nämä ovat ne painopistealueet, joita meillä on tässä valiokunnassa. Sì, grazie Presidente, ma soltanto una breve integrazione perché... Eh, Kiitoksia. Olen täysin samaa mieltä Maisterin kanssa ja varjoesittelijän Rikeen kanssa. No kun ajatellaan matkailupolitiikkaa, joka nyt tuli esille, ja Laviahan tuntee sen hyvin, ja Rike totesi ihan oikein, että meillä tässä valiokunnassa ei ole pyydetty lausuntoa COSME-hankkeita, joka liittyy siis PK-yritysten kilpailukykyyn. Sitähän käsitellään lähinnä teollisuusvaliokunnassa, mutta matkailuresurssit vuosilla 2014-2020 ovat siinä mukana. Eli ne ovat erityiskohdassa Kosmen sisällä. Ja 131 miljoonaa euroa on varattu erityishankkeisiin, jotka liittyvät matkailun alaan. Ja toivottavasti kollegat ovat kanssani samaa mieltä. Mehän emme nyt tee mitään lausuntoa tästä valiokunnasta COSME-hankkeeseen liittyen, eli meidän pitäisi tehdä yhteistyötä budjettivaliokunnan kanssa ja vahvistaa, no siis tämä koskee myöskin teollisuusvaliokuntaa, eli meidän pitää vahvistaa nämä määrärahat, 131 miljoonaa. Tietysti meidän täytyy sitten nähdä tämä luku joka pitää jakaa 27 maalle, koska nämä ovat sitten aika pieniä summia, mutta tällä tavalla voidaan sitten edistää eurooppalaisia hankkeita, joilla on lisäarvoa ja jotka voivat sitten lisätä kilpailukykyä matkailun alalla. Eli meidän pitäisi erityisesti keskittyä kosmen osiin, jotka liittyvät PK-yrityksille annettavan tukeen matkailualalla. Kiitoksia sitten herra Marinesku. Thank you, president.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 teille haluaisin muistuttaa, että kyse on paitsi vuoden 2013 talousarviosta myös itse asiassa vuoden 2014 talousarviosta, koska ne luvut, jotka nyt lyödään lukkoon vuodelle 2013, mahdollisesti, jos emme saa sopimusta aikaa monivuotisesta rahoituskehyksestä, tulevat voimaan myös vuoden 2014 kohdalla. Eli kyllä tällä hetkellä tilanne on äärimmäisen vaikea ja taakka kyllä aika raskas Haluaisin äh, muistuttaa, että viime vuoden neuvotteluissa marraskuussa 2011, kun puhuttiin vuoden 2012 talousarviosta, jouduttiin juuri tähän tilanteeseen. Ähm, määrärahoja ei maksuja varten enää ollut, koska komissio oli tehnyt laskuvirheitä. Muistanette, että puolitoista miljardia euroa oli kateissa, puuttui äh, ja äh, neuvosto ei ollut valmis ähm, lisärahoitukseen muuta kuin 500 miljoonaa. No sitten tehtiin korjaava lisätalousarvio vuodelle 2012 ja tässä tilanteessa tulemme olemaan jälleen. Ja nyt meidän on erityisesti huolehdittava siitä, että täytämme ne lupaukset, joita tuolloin teimme. Eli että vuoden 2012 lisärahoitusneuvotteluja ei käydä samaan aikaan seuraavan vuoden talousarvioneuvottelujen kanssa, että nämä asiat eivät todella tapahdu päällekkäin ja sekannut toisiinsa. On aivan välttämätöntä, että vuoden 2012 talousarvion muutokset ja ne summat, joista täällä on jo puhuttu, toteutetaan ennen vuoden 2013 talousarvioneuvotteluja. Hmm. No muuten kollegat eh, varmasti tietävät, mitkä ovat meidän eh, painopistealueitamme tässä liikennevaliokunnassa. TEN-verkkojen maksut on ehdottomasti vahvistettava, samoin Galileo, Euroopan yhtenäinen ilmatila. Nämä ovat niitä hankkeita, eh, joiden rahoitus on ehdottomasti varmistettava. Muistuttaisin kuitenkin, hyvät naiset ja herrat, teitä myös siitä, ja tämä on erittäin tärkeää, että että on välttämättä käytävä tiukat neuvottelut ja parlamentin on tehtävä hyvin, hyvin äh, selväksi, että se on tässä neuvottelussa täysimääräisenä mukana, koska nämä varat ovat todella sitten suuntaantavia myös vuotta 2014 silmällä pitäen. Me emme saa unohtaa prioriteetteja, ne on vahvistettava. Kiitokset herra Marinesku ennen kuin herra Lavia saa vielä loppupuheenvuoron. Minä puheenjohtajana haluaisin ottaa esiin pari seikkaa. Korostan sitä, mitä kollegat ovat täällä sanoneet juuri kuljetuksen priorisoinnista uudessa 2020 strategiassa. Mehän olemme usein tässä valiokunnassa todenneet, että jos haluamme luoda työpaikkoja, niin tieliikennekuljetukset ovat tähän erinomainen keino. Nyt kriisin aikana on ilmennyt, että meidän on oltava entistäkin kriittisempiä juuri tällä alalla. Ja toteaisin, että kun parlamentti teki strategia mietintöjään, niin sadalla kaksi, sivulla 127 me saimme ehkä kolme riviä, mutta nyt meidän profiilimme on kyllä noussut, koska ihmiset alkavat ymmärtää, miten suuri merkitys kuljetuksella voi olla kasvustrategiaan, työllisyyteen ja luonnollisesti siihen, että nämä infrastruktuurit ovat sitten olemassa hyvin pitkän aikaa tulevaisuudessakin. Kun budjettia katsotaan ja maksuja verrattuna sitoumuksiin. Muistan, että aluksi kun tulin parlamenttiin, yritin vakuuttaa budjetti-ihmiset siitä, että ei liikenneala ole sellainen, että hankkeet valmistuisivat päivässä, ei, vaan aivan päinvastoin nämä hankkeet kestävät hyvin pitkään valmistua. Toki täytyy huolehtia siitä, että ne eivät jää ikuisiksi ajoisiksi, ajoiksi kesken. Mitä tulee rautatiemerkkijärjestelmään, yhtenäiseen ilmatilaan. Nämä ovat tärkeitä hankkeita, jotka ovat tärkeitä siksikin, että ne ovat rajat ylittäviä. Jos nyt katsotaan joidenkin TEN-hankkeiden epäonnistumista menneisyydessä, niin minä sanoisin, että sellaiset, joissa kansalliset edut ovat olleet määrääviä, ovat ehkä epäonnistuneet. Ei, me tarvitsemme sellaisen TEN-hankekonseptin, joka on eurooppalainen, joka todella tuo eurooppalaista lisäarvoa. Ja siihenhän täälläkin jäsenet ovat viitanneet. En minä nyt haluaa antaa rahoitusta kansallisille hankkeille, jotka toteutetaan jäsenvaltioiden sisällä. Ne eivät tuo mitään eurooppalaista lisäarvoa. Ei. Minä haluan eurooppalaista rahoitusta hankkeille, jotka tuovat tätä eurooppalaista lisäarvoa, jotka ovat rajat ylittäviä. Rautatiet ovat tässä erinomainen esimerkki, klassinen esimerkki. Vuosi on 2012, mutta edelleen junat eivät voi ylittää rajoja ongelmitta, kun sähkövirta on väärä tai merkkijärjestelmä on väärä tai vaan siksi, että hemmetin jäsenvaltioissa ollaan niin järpäisiä. Ja tämä on kyllä yksi alue, jossa me voimme auttaa teitä teidän roolissanne budjettivaliokunnassa tekemään oikeita priorisointeja Viimeinen asia, jonka halusin nostaa esiin. No heitän ehkä tässä nyt ö, vähän lisää pökköä pesään, mutta kun puhutaan näistä miljoonista, joita voidaan leikata, minä voisin kyllä sanoa, että entäpä se maatalous? No sitten kaikki saavat varmaan sydänkohtauksen, mutta muistakaa nyt, että maatalous saa 40 prosenttia EUn budjetista. Se ei edelleenkään ole markkinavetoista maataloutta. Ei sinne päinkään. Se palkitsee edelleen tehottomuudesta eikä tehokkuudesta. Mutta tässä sitä nyt ollaan ja ihmeet, ihmeitä ei synny hetkessä. Minä pelkään, että tätä ihmettä ei tapahdu minun elinaikanani, mutta näin se on. Herra Lavia. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Viittaisin vielä tähän maatalouden rahoittamiseen. Minähän olen myöskin maatalousvaliokunnassa jäsenenä, mutta no, siirrytään nyt suoraan eteenpäin. No niin, nyt kiittäisin teitä näistä huomioista, joiden avulla voin ymmärtää tiettyjä erityispiirteitä. Ja toisaalta tällä tavalla voin myöskin itse sitten tehdä tiettyjä huomioita. Kuten puheenjohtaja totesi, matkailu ja kuljetus on yksi ala, jossa on sitoumuksia ja maksuja. Ja nyt Euroopan tasolla on 207 miljardia euroa, joka liittyy maksamattomiin määrärahoihin. Ja meidän täytyy nyt, ja maksupyyntöjä on tullut, koska meillähän on sitoumuksia hankkeisiin, joita on rahoitettu viime vuosina, ja väistämättä ne ovat nyt sitten päättymässä ja ne on maksettava. Ja tässä asiassa meidän tietysti Euroopan parlamenttina tulee tukea komission pyyntöjä näihin maksumäärärahoihin. Meidän täytyy katsoa, että nämä hankkeet ovat riittävän kunnianhimoisia, mutta kuitenkin realistisia määrärahojen suhteen. Totta kai ymmärrän teidän painopistealueenne ja ymmärrän, uskon, että trilogissa ja koko budjettimenettelyssä pystymme sitten noudattamaan niitä, jotta saamme aikaan sitten talousarvion, joka on teidän toiveidenne mukainen. Kollega Marinasku totesi aivan oikein, että vuosi 2013 sen budjetti on hiukan omituinen. No se voisi olla myöskin vuoden 2014 budjetti, koska kuten kaikki olette huomanneet, silloin kun tehdään sopimus monivuotisista rahoituskehyksistä – ikävä kyllä näin on aina ollut, niin vuoden 2013 budjetista tulee vuoden 2014 budjetti, koska täytyy ottaa huomioon inflaatio. Tämähän on sopimus, jonka toimielimet ovat solmineet silloin, kun hyväksyttiin edelliset monivuotiset rahoituskehykset. No sitten toinen asia liittyy projektihankkeisiin ja pilottihankkeisiin ja valmisteleviin toimiin. Ja me noudatamme samaa menettelyä kuin viime vuonna sillä tavalla, että nyt voimme sitten tutustua näihin hankkeisiin ja katsoa, ovatko nämä hankkeet toteutettavissa. Mutta kuinka paljon resursseja sitten on? No se tiedetään vasta sitten, kun tiedämme kuinka paljon liikkumavaraa meillä on eri otsakkeissa. Kun ajatellaan tätä kokonaispuitteita, no se nyt ei ole paras mahdollinen, mitä tulee maksusitoumusmäärärahoihin ja monien jäsenvaltioiden asenne näissä kysymyksissä. No sitten monet puhuivat myöskin matkailupolitiikasta, ja kuten tiedätte, sehän on uusi toimivaltuus, joka meille tuli Lissabonin sopimuksen myötä ilman, että meillä olisi erityisesti varattu tähän budjettia. Eli meidän täytyy nyt seuraavien rahoituskehyksien yhteydessä puhua tästä, mutta toisaalta Totta kai meillä on tiettyjä hankkeita, jotka ovat jo käynnistyneet pilottihankkeiden osalta, ja meidän täytyy edelleen niitä tukea ja jatkaa. Ja sitten täällä tuli esiin erilaisia painopistealueita. Kiitän niistä, eli Galileo, Marco Polo, Cesar, TNT-verkot ja niin edelleen. Tietysti meidän täytyy jatkaa niitä budjetin puitteissa. Ja pyytäisin tietysti, että tässä valiokunnassa arvioitaisiin objektiivisesti teidän painopistealueitanne ja budjettikohtia, joista te olette kiinnostuneita tässä valiokunnassa. Mutta täytyy myöskin katsoa, onko teillä negatiivisia painopistealueita, koska mehän kaikki haluamme lisää, mutta meidän täytyy nyt miettiä tätä tilannetta, jossa on kriisiä ja vaikeuksia, ja ikävä kyllä, neuvosto hyvin usein loppuneuvottelussa sanoo, että maksimi, joka voidaan antaa, on X lisäys. Ja mehän olemme sanoneet budjetin osalta, että me emme hyväksy mitään lineaarisia leikkauksia, koska neuvoston pitää kuitenkin toimia vastuullisesti ja katsoa, mihin näitä leikkauksia kohdennetaan. Koska ei tätä palloa voi heittää nyt parlamentin käsiin ja meidän täytyy katsoa, mitä hankkeita rahoitetaan ja mitä ei. Eli neuvosto, mikä se lähtee tällaiseen menettelyyn, niin se täytyy yksilöidä, mistä kohdista sitten leikataan. Kiitos. Thank you very much indeed, Mr. Suuret kiitokset, herra Lavia. Arvostamme kovasti sitä, että tulitte valiokuntaamme. Ja meidän valmistelijamme Rova Meisner ja varjoesittelijät tulevat pitämään yhteyttä yllä teihin koko tämän prosessin ajan. Kiitoksia. Nyt voimme siirtyä esityslistalla eteenpäin. Kyseessä on herra Mar Sinkievicin lausunto Euroopan laajuisia energiaverkostoja koskevista suuntaviivoista sekä päätöksen kumoamisesta. Olen pahoillani, että olemme hiukan myöhässä. Olkaa hyvä. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Drodzy koledzy. Kiitoksia, puheenjohtaja, hyvät kollegat. Eli kokouksessamme olemme käsitelleet Euroopan laajuisia energiaverkostoja, mutta nyt ei puhuta ainoastaan t verkoista vaan myöskin TEN-E-verkoista. Tällä tavalla voidaan taata koko talouden nopeampi kehitys. Energia ala voi edistää myöskin liikennealaa, ja siksi meidän täytyy kehittää Euroopan laajuisia infrastruktuureja. Ja kyse ei ole pelkästään matkailuinfrastruktuureista, vaan myöskin energiainfrastruktuureista. Vastuuvaliokunnassa on otettu käyttöön uusi menettely, jotta nämä painopistealueet voidaan toteuttaa, ja tiedonanto viime vuodelta, joka liittyy rahoituskauteen 2014-2020. Siinä on ehdotettu, että otetaan käyttöön väline, jonka avulla voidaan toteuttaa energia- ja matkailuinfrastruktuureja digitaalisessa ympäristössä. 40 miljardia euroa, eli 9,1 miljardia tästä on varattu energialle – Meidän täytyy saada aikaan synergiaa, kun katsotaan eurooppalaisia matkailu- ja energiainfrastruktuureita, ja meidän pitää myöskin yksinkertaistaa hallinnollisia menettelyitä, kun annetaan näitä lupia, ja kun ajatellaan yhteishankkeita, energiakäytäviä ja matkailu, yhteisiä matkailuhankkeita. Komissio suhtautuu myönteisesti näihin hankkeisiin, Sitten toinen kysymys liittyy öljyn kuljetusverkostoihin. Öljyn ja kaasun osalta kuljetus tapahtuu meritse. Ja me tietysti voimme tehdä muutoksia, jotta tilannetta saataisiin paremmaksi. kun katsotaan näitä kuljetuksia, meidän on katsottava, että 80 prosenttia öljystä kuljetetaan laivoissa. Ja kysyntä tulee kasvamaan 7,8 prosenttia. Ja vuonna 2020 tämä on erittäin tärkeä osa energiamiksiä. Meidän pitää siis kehittää öljyalaa, jotta voimme varmistaa Itä- ja Keski-Euroopan öljyn saanti. Sitten kun katsotaan häiriöitä, joita saattaa esiintyä Drusba öljyputken osalta, Itämerellähän on tätä kuljetusta, joka on hankalaa, mutta joka kuukausi yli 300 alu- öljyalusta liikkuu Itämerellä. Ja siellähän on noin 170 miljoonaa tonnia öljyä vuodessa. Meidän täytyy katsoa, millä tavalla voidaan vähentää öljyvuotojen riskiä ja myöskin vähentää hiilidioksidi- ja typpioksidipäästöjä. No sitten maakaasullakin on tärkeä rooli EUn liikenteessä – koska se on kestävä energianlähde. Ja sitä voidaan tulevaisuudessa käyttää yhä enemmän, jotta voidaan tyydyttää liikenteen energiatarpeet. Eli LNG ja CNG, ne ovat vaihtoehtoja tässä kysymyksessä. Eli meidän täytyy katsoa, miten voimme edistää puhdasta liikennettä. EUhan on riippuvainen energian tuonnista ja meillä pitää olla tähän sopivia infrastruktuureita. Meidän pitää yhdistää paremmin kansalliset verkostot ja kehittää myöskin kaasun kuljetusverkostoja. Eli tässä nämä tärkeimmät kohdat. Ja myöskin meidän pitää katsoa näitä energiasaarekkeita ja kansallisten kaasumarkkinoiden yhteyksiä. No sitten on erinäisiä ehdotuksia tässä lausunnossa. meidän pitää edistää EU-liikenteen energian alan infrastruktuurihankkeiden välisiä synergioita, muun muassa kannustamalla asiasta vastaavia viranomaisia myöntämään yhteisiä lupia myös ympäristön alalla. Ja pitäisi kehittää edelleen EUn nykyistä putkiverkostoa EUn alueella. Ja meidän pitää parantaa EU-12 ja EU-15 välisten yhteyksien parantamista ja sitten vähentää myöskin säiliöalusliikkeiden aiheuttama ympäristökatastrofien vaaraa. Ja meidän täytyy edistää alueellisten terminaalien roolia siten, että kiinnitetään erityistä huomiota laivojen polttoainetankkaukseen sekä raide- ja maantiekuljetuksiin. Ja meidän pitää edistää myöskin maakaasun roolia kestävänä energialähteenä ja pyritään markkinoiden integroimiseen ja energiamarkkinoiden eristyneisyyden lopettamiseen. Ja EUlla pitäisi olla pyrkimyksiä kohti toimivia ja joustavia kansallisia siirtoverkkoja. Ja kiitoksia. Ja nyt olen valmis sitten vastaamaan kysymyksiin. Thank you, Mrs. Kiitoksia sitten SD-ryhmästä, Rouva Tikau, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor... Kiitos paljon, puheenjohtaja. Minä haluaisin ryhmäni nimissä tehdä muutaman kommentin liittyen tähän esitykseen. Meidän täytyy todella ajantasaistaa sähköverkosto, että voimme todella vastata koko ajan kasvaviin vaatimuksiin sähkönkulutuksessa nimenomaan, jos me puhumme energiaketjun muutoksessa. Jos me pystymme takaamaan toimitusvarmuuden maakaasussa, tämä tulee törmäämään uusiin lisävaatimuksiin, jotka liittyvät joustavuuteen, nimenomaan jo olemassa olevissa järjestelmissä, kun tarvitsemme kaksisuuntaista putkistoa, kun me tarvitsemme parempaa toimitusvarmuutta ja parempaa tarjontaa, johon kuuluu myös tämä nesteytetty maakaasu ja CNG, joka on puristettu luonnonkaasu. Minä haluaisin kuitenkin saada jonkinlaista tutkimustulosta ennen kuin voimme tutkia paremmin tätä komission esitystä. Me haluamme, koska me puhumme jo uudesta ajanjaksosta, äh, Vuonna 2020 on kyse 230 äh, miljoonasta eurosta, kun me puhumme energiainfrastruktuureista. 140 miljardia on jo tällä hetkellä jo suunnattu sähkö, sähköverkon kuljetukseen korkeajänniteverkostoissa. Sen takia meidän pitäisi pystyä muokkaamaan järkeviä verkostoja jakelun suhteen. 17 miljoonaa euroa kaasuputkistoon ja no, lähestulkoon 2,5 miljardia euroa ajatellen vain typ- typpidioksidipäästöjen kuljettamiseen verkostoissa. Jos me ajattelemme, että tämä pitäisi kaikki suorittaa vuonna 2013-2020, meidän pitää ajatella, mikä on kaasun käyttö ja myös kaasun käyttö nykyisessä energiapolitiikassa. Sen takia me tarvitsemme uutta politiikkaa, joka pystyy takaamaan solidaarisuuden jäsenvaltioiden kesken. Ja meidän pitäisi myös saattaa loppuun sisämarkkinat. Meidän pitää myös pystyä tarjoamaan vaihtoehto, vaihtoehtoisia järjestelmiä kun ajatellaan toimitusvarmuutta. Ja meidän pitää tajuta, että pystyisimme toteuttamaan politiikkaa, joka pystyy kytkemään uusiutuvat energiavarat paremmin olemassa olemaan perinteisen järjestelmään. Tässä kuitenkin on uusia sääntöjä, jossa pyritään tavallaan parantamaan toimivuutta Euroopan energiaverkostossa. Me puhumme energiatehokkuudesta, sitä pitää parantaa. Meidän pitää parantaa uusiutuvien energiavarojen käyttöä ja ne pitää myös pystyä kytkemään paremmin toisiinsa olemassa olevassa verkostossa. Meidän pitää saada 12 uutta käytävää. Ne ovat uusia painopistealueita Euroopassa. Meidän pitää saada myös normit seitsemälle eh, infrastruktuurirakenteelle jotka ovat yleishyödyllisiä kaikille osapuolille. Meidän pitää luoda metodit ja prosessit, joissa lähdetään analysoimaan harmonisoidulla tavalla kustannukset. Myös on puhuttu valittavuuskriteereistä hankkeille, jotka ovat kaikille osapuolille hyödyllisiä, eli yhteisrahoituksesta on kyse, miten EU voisi rahoittaa myös niitä ja pitäisi myös tehdä yhteisrahoituksellista tutkimustyötä. Haluaisin myös korostaa, että jos me tarkastelemme asiaa meidän valiokunnastamme käsin, on tärkeää, että me voimme hyötyä vähemmän saastuttavasta liikenteestä ja kuljetuspolitiikasta. Pitää luoda energiaa vähemmän saastuttavia energiainfrastruktuurimuotoja. Minä lopetan tässä vaiheessa nyt tällä hetkellä ja puhun uusiutuvista energialähteistä. Niitä yleensä käytetään paikallisella ja tasolla ja niitä käytetään myös siellä sellaisina. Jos ajattelemme esimerkiksi sähköautoa ja jos halutaan käyttää sen potentiaalia, on erittäin tärkeää, että meillä on tasapaino energian tuotannon välillä, energian kuljetuksen välillä ja energian kuljet, kun, kulutuksen välillä. Tässä ajattelen erityisesti sähköautoa. Haluaisin myös kiinnittää huomiota siihen, kuinka tärkeä Mustanmeren alue on energian kuljetuksessa, jos ajatellaan erityisesti raakaöljyä ja maakausua energiantuotannossa. Jos ajatellaan Euro- Eurooppaa, me tarvitsemme politiikkaa, joka vähentäisi meidän riippuvuutamme. Meidän pitää lyödä, luoda uusia energiantuonti- tai toimitusreittejä, kaasu, käytävät Välimerellä ovat erittäin tärkeitä, ne ovat välttämättömiä EUn tulevaisuuden kannasta. Nabukkohan on tietysti avainasemassa Euroopalle, mutta toisen tyyppisetkin hankkeet ovat tärkeitä. Öljyputki, joka tulee liittämään Turkin ja Italian yhteen. Se tulee liittämään myös Roma, Romanian Azerbaidsaniin. Nämä ovat tärkeitä reittejä vast- ja, ja vastaavat myös EUn tavoitteita tavallaan, Ne ovat vastaavia tavoitteita Mustalla merellä. Ihan lopuksi, hyvä puheenjohtaja, haluan vielä kerran painottaa, kuinka tärkeää on kehittää suuria satamarakenteita Euroopassa. Tarvitsemme suuria terminaaleja, joihin voidaan tuoda tämä nesteytetty maakaasu ja varostoida se myös sinne Eurooppaan ajatellen. Miksi? Nämä tulevat yhä tärkeämmiksi Euroopassa. Energian tuotanto monimuotoistuu, mutta energian kuljetus ja toimitus myös monimuotoistuu. Odotan kommentteja kollegoilta ja vielä kiitos kaikille ja onnittelen esittelijää. Kiitos. Muistuttaisin teitä, että äh, alamme olla hiukan aikataulusta jäljessä. En minä halua keskustelua estää, mutta koittakaapa nyt muistaa tämä minä aikataulukin. Rova Meissner. Kiitoksia. Yritän tässä säästää hiukan aikaa, koska paljon on jo sanottu. Ensin haluan Markin Kivitsiä kiittää tästä lausuntoluonnoksesta. Tosiaan tämä liittyy keskusteluun, jota äsken kävimme budjetista. Connecting Europe-fasiliteetti äh, liittyy yleisesti infrastruktuuriin, mm, tietenkin myös äh, energiaan ja laajakaista liittymiin. Nyt puhutaan energiasta ja Rouva Tikaukin viittasi jo siihen, että luonnollisesti energiainfrastruktuuri on myös äh, kuljetuksille hyvin tärkeä ja viittaisin siihen, että on suunniteltu, että rautatieinfrastruktuuria käytettäisiin myös energian kuljettamiseksi, jopa tuulienergian tietääkseni. En ole mikään energia-asiantuntija, mutta kuulin Oettingeriltä, että hän on pohtinut jopa sitä, että uusiutuvaa energiaa tulisi tuottaa yhä enemmän. Esimerkiksi uusia tuulipuistoja on rakenteilla. Ja sitten on kysymys siitä, miten tämä energia voidaan käytettävissä olevan infrastruktuurin kautta kuljettaa sinne, missä energiaa tarvitaan. Ja kyllä näin ollen kuljetuksen ja energiainfrastruktuurin välillä on tärkeä linkki. Yhtäältä näin ja toisaalta, mikä mielestäni on hyvä tässä lausunnossa, tulisi luoda mahdollisimman paljon synergiaa. Yleisesti meidän tulisi kaikissa toimissamme välttää kaksinkertaisia rakenteita ja kaksinkertaista työtä. Kyse on suurista rahoista ja meidän tulisi säästää ja kyse on sisämarkkinoista, kuljetuksesta ja myös energiainfrastruktuurista. Nyt katsoisin vielä tähän budjettiin, siksi budjettikeskustelussa äsken nostin esiin Connecting Europe-fasiliteetin. Meillä täytyy olla rahat sitä varten ja pilottihankkeet on saatava toteutumaan, koska kaiken kaikkiaan rahaa on aivan liian vähän infrastruktuurin rakentamiseksi ja jos pilottihankkeet onnistuvat, niin pystymme edistymään paremmin. Nyt vielä konkreettisesti ehdotuksen liittyen. Minä en ihan oikein ymmärrä, tai en ole samaa mieltä kanssanne siitä, että öljyn kuljetusta öljytankkereilla tulisi rajoittaa. Tietenkin ympäristötaakka täytyy ottaa huomioon ympäristökuormitus, ja kyllä sitä on, mutta jos ei ole vaihtoehtoa, ja jos kerran olemme vielä riippuvaisia öljystä, niin emme me voi sanoa, että öljytankkerit on pysäytettävä. Dominic Riquet valmistelee nyt äh, näitä kaksirunkoaluksia, äh, niihin liittyvää direktiiviä ja meidän on Euroopassa huolehdittava siitä, että tankerimme ovat turvallisempia. Ja tietenkin meidän täytyy myös näitä erilaisia äh, putkia ja muita kuljetuskeinoja katsoa, mutta eivät ne putketkaan aina ole täysin tiiviitä. Mutta ei nyt mielestäni tankkereita voi estää. Mitä tulee kaasun. Mitä tulee nestekaasuun, niin meillä on jo tiettyjä satamia, jotka ovat nestekaasun huoltoa varten rakentaneet infrastruktuureja, ja tämä on, tämä on tietenkin hyväksi koko infrastruktuurille. Ja siis nestekaasuhan soveltuu paitsi laivoihin myös muihin liikennevälineisiin, joten mielestäni on oikein hyvä, että teemme tällä alalla ehdotuksia etenemisestä. Kiitos. Mr. Kramer. Kiitoksia ja seuraavaksi herra Kramer. Kiitos. Minäkin voin kiittää lämpimästi tätä valmistelijaa. On oikein hyvä, jos äh, näitä tankkerikuljetuksia voidaan siirtää putkiin. Ei se täysin sataprosenttisesti onnistu, mutta onhan se turvallisempaa ja ympäristöystävällisempää, joten pyrkimyksenä hyvä. Mutta kuka maksaa? Meillähän on valtavia putkihankkeita paitsi Euroopassa kaikkialla maailmassa, enkä vielä ole kuullut, että ne ovat mitään subventioita tukia tarvinneet, joten mm, jotkut sanovat, että haluavat mielellään putken omalle maaperälle ja toiset myös, koska tämähän on todella miljardien arvoista liiketoimintaa, joten ehkäpä teollisuus voisi siitä huolehtia. Minä katson joka tapauksessa, että energia energian kautta myös tehdään rahaa ja ansaitaan rahaa, eli kyllä tässä varmaan pelivaraa on. Mutta toki täytyy pyrkiä siihen, että eh, keskitetään kun mahdollista. Kuitenkaan hajautettua eh, energiahuoltoa ei myöskään saa unohtaa. Eh, täytyy päästä kaikkialle ja esimerkiksi Saksassa tilanne on nykyään sellainen, kun on tehty muutokset energiakysymyksessä, eli keskitytäänkö ainoastaan näihin suuriin pinta-aloihin rannikolla tai aavikolla vai ei. Suuret monopolit sähköalalla haluavat tietenkin säilyttää monopolinsa ja tämän keskitetyn vallan, joten meidän on huolehdittava myös hajauttamisen varmistamisesta. Mitä suuriin hankkeisiin tulee, niin nestekaasu on tietenkin ylimeno kauden teknologiaa, koska mehän toki viime kädessä pyrimme siihen, että päästään sataprosenttisesti uusiutuviin, mutta jos haluamme luopua ydinvoimasta ja hiilivoimasta, nestekaasua tarvitaan jonkin aikaa. Ilman sitä tilanne ei ole mahdollinen, mutta sitten viimeinen asia, johon Gesine Meissner viittasi, miten rautatieinfrastruktuuria voidaan käyttää. Rautatieverkosto on erittäin tiheä Euroopassa ja kun ajatellaan suuria energiayhtiöitä ja niiden tarpeita, niin luonnollisesti nämä infrastruktuuritarpeet tarpeet voidaan yhdistää rautateihin. Saksan rautatiet on tätä jo tarjonnut. Se ei ole ihan helppoa, mutta jos ajatellaan, että että tässä on tiettyjä yhdistymisongelmia, niin kyllä aivan varmasti voidaan huolehtia siitä, että esimerkiksi uusiutuvia energioita voidaan kuljettaa ähm, sellaisiakin raiteita pitkin, jotka eivät muuten ole niin äh, kovassa käytössä. Joten yhteistyö näiden äh, putkien ja sitten rautatie, rautatieverkoston välillä on ehdottomasti mahdollista. Kiitos sitten herra Sille. Kiitos puheenjohtaja. Komissio on toiminut todella hyvin. Kun puhutaan monivuotisesta kehyksestä, ryhmittämällä useammat toimijat tähän verkkojen Eurooppaa, mutta eivät kuitenkaan kaikki ole vielä linkitetty hyvin yhteen Euroopassa. Ajattelemme Itä- ja keskistä, itäistä ja keskistä Eurooppaa. Me olemme paremmin yhteyksissä kolmansiin maihin kuin EUn jäsenmaihin. Ja tämä eh, konkretisoituu varsinkin energiasektorilla. Sen takia tämä lähestymistapa on mielestäni hyvä. Olen varsin iloinen edustaja Manchekivicin eh, lausunnosta, koska siinä puhutaan EU-12 ja EU-15. Mitä tulee öljyputkeen? Me tiedämme, että, että öljyputket ovat usein tyhjiä, jos me emme huolehdi toimitusvarmuudesta, raakaöljyn kuljettamisesta. Me tiedämme, että kolmasissa maissa on tyhjiä öljyputkia, niin silloin tämä öljy kulkee pääosassa rautateitse. Sehän on erittäin vaarallista ympäristön kannalta, jos me ajattelemme pelkästään lastaustoimenpiteitä. Meidän pitää rakentaa yhä enemmän öljyputkia. Se ei tule kuitenkaan ratkaisemaan kaikkia ongelmia. Kun puhutaan kaasusta, Lopullinen kysymyshän on siitä, että pitää luoda terminaalit kaasulle, jotka eivät ole nesteytettyä kaasua. Tässä Puolaa ja Liettua ovat tärkeässä asemassa. On semminkin tärkeää ajatella terminaaleja ja, mm, ja sitä, miten voidaan kytkeä kaikkia toisiinsa pääsy markkinoille. Maasu, kaasumarkkinat monimuotoistuvat koko ajan, mutta se ei voi toteutua, jos ei pystytä takaamaan samalla eh, nesteytetyn kaasun toimitusvarmuutta ja monimuotoisuutta. Jos olosuhteet eivät ole hyvät, niin tämä ei toteudu Nabukosta, en osaa sanoa sen enempää Itävallasta, en osaa sanoa sen enempää. Emmehän me voi olla edes olemassa, mitä tulee sitten tähän yhteiseen lupamenettelyyn, kun on kyse sähkö energiasta löytyy jäsenvaltioita, jotka osallistuvat toisten markkinoiden toimintaan eivät välttämättä alueellisiin markkinoihin Latvia ja Liettua eivät osallistu kaikkeen EUn sisäisen toimijan kuulumme enemmänkin Venäjän alaisiin verkkoihin ja markkinoihin, ja se on haaste tuleville vuosille. Sitten herra Rike. Kiitos puheenjohtaja. Kun olen yhteisesittelijä, esittelijänä tässä, niin tämä on aihe, joka kiinnostaa minua erittäin suuresti. Pitää kyllä puhua lyhyesti ja täsmällisesti ja korostaa niitä ongelmia, jotka mielestäni ovat tärkeästi tuotu esille tässä mietinnössä. Ja, ja jos tässä lausunnossa, tässä piilee nyt paradoksi. Mehän puhumme energiasta. Se on elintärkeää. Jos ei ole energiaa, niin kaikki pysähtyy. Ei ole kasvua, ei mitään toimintaa, ei mitään paikallista elämää. Mutta näitä käsitellään nyt vähän niin kuin vähempiarvoisina äh, aiheina, mutta tässähän pyörii paljon rahaa energian ympärillä. Paljon yksityistä rahaa, eikä ajatellaan, että ei ole tarvetta, että Eurooppa huolehtii näistä markkinoista. Suuret rahoitusvaikeudet ovat konkreettisia ainakin puheenjohtajalle tärkeissä kysymyksissä, ainakin jos puhutaan pelkästään eurooppalaisesta lisäarvosta. Markkinathan ovat kiinnostuneita monista energiankuljetussegmenteistä, mutta eivät kaikista. Jos ajattelemme strategisia liitäntöjä, uusiutuvia energiavaroja, miten voimme siirtää energiamuotoa yhdestä toiseen? Meillä on suuret segmentit markkinoiden kesken, mutta tällä hetkellä on havaittu, niin kuin täällä monet sanoivat ihan asiallisesti, meidän pitää pystyä kytkemään toiset yhteiset maat, monet maat toisiinsa, energiamuodot toisiinsa, jotta voisimme parantaa kapasiteettia, mutta ihan tämä kiinnosta markkinoita ei ainakaan suuresti. Meillä on ensimmäinen ongelma on se, että energiaverkkojen rahoitus on erittäin runsasta joissain energiamuodoissa, mutta ei kaikissa. Kun puhumme tästä verkkojen Euroopasta, kun minä olen huomannut, olen huomannut jäsenmaissa, että ei ole aina riittävästi rahaa näille verkostoille. Ei rahaa ainakaan, jos halutaan kytkeä toisiinsa uusiutuvien energiavarojen kapasiteetit. Tämä on ongelma. Meidän tarvitsemme 200-500 miljardia, mutta nämä miljardit ei tiedetä, missä ne ovat. Ovatko ne yksityisillä markkinoilla? Euroopat, sen, Euroopan maat eivät halua sijoittaa tähän rahaa. Tämä on erittäin vaikea kysymys. Toinen asia on se, että puhutaan aina synergiasta verkkojen välillä, EU, verkkojen Eurooppa, sehän on hyvä broadcast ja, ja liikennemuodot pannaan samaan koriin, mutta minä en kyllä löydä tätä synergiaa. Olen pahoilla, niin synergia ei ole, tai jos on niin hyvin vähän, vähän synergiaa, synergiaa löytyy siinä, miten tarjotaan energiaa liikennemuodoille – mutta synergiaa eri verkkojen välillä, minä en juuri sitä havaitse. On erittäin vaikea saada energiaverkkoja kuljetettua, ainakin jos korkeajänniten verkoista kuljettaa sitä rautateitse, koska se todella suuresti aiheuttaa ö, energian jakelua korkeajännite linjoilla, kor- mutta jos ajattelemme kaasuputkia tai öljyputkia, silloin meidän pitää tajuta heti, että pienikin onnettomuus voi muodostua suureksi katastrofiksi. Tällä hetkellä synergia, minä en ainakaan sitä löydä kovin paljon, mutta me tornaamme suurin rahoitusongelmiin energiainfrastruktuurissa, kun ajatellaan äh, energian jakelua ja toimitusta, jos haluamme koko ajan peräänkuuluttaa sitä eurooppalaista lisäarvoa. Ja lopuksi vielä herra Kuun Kiitos puheenjohtaja. Sydämelliset kiitokset esittelijälle Maritsin Kievitsille. Ei tämä ole keskustelu yksinomaan siitä, miten infrastruktuureja Euroopassa halutaan parantaa. Ei vaan kyllä kyse on nyt ihan strategiakeskustelusta. Keskustelemme siitä, miten Eurooppa talous- ja kauppa-alueena voi tulevaisuudessa kilpailla muiden alueiden kanssa. Katsotaan nyt vaikkapa Kaakkois- Aasiaa tai Amerikan Yhdysvaltoja. Meidän täytyy tarkastella asiaa hyvin laajasti. Ja kyllä juuri huoltovarmuus on äärimmäisen tärkeää. Fossiiliset polttoaineet, öljy, kaasu, myös hiili. Ja mitä tulee energia, miksin energiasekoitukseen ylipäätään ja uusiutuviin energialähteisiin, jotka ovat hyvin keskeisessä osassa nekin. Tarvitaan infrastruktuuria, jotta energiaa saadaan sieltä, missä se tuotetaan, sinne, missä se kulutetaan. Tämähän nyt on ratkaiseva kysymys, jota tällä hetkellä käsittelemme. Myös se, miten kansalaiset tällaisia strategioita käsittelevät. Ja kyllä täytyy sanoa, että meidän täytyy siis istua korkeammalla tasolla. Kyse on hyvin merkittävistä yhteyksistä liikenneinfrastruktuurien kanssa – raide, tie, vesi, ilmareitit, nehän ovat ikään kuin nämä lihakset. Ja sitten energia on verisuonet, joka vie todella kuluttajalle ja teollisuudellemme sitten tämän energian. Ja meillä on suuri vastuu poliittisina vastuunkantajina, joten tätä keskustelua meidän tulisi ohjata siihen suuntaan, että onko tämä kriittinen infrastruktuurimme jätettävä ainakin osittain julkiseen hallintaan eikä yksityistettävää, koska energiahuolto ja tavat energiaa kuljettaa pisteeseen A pisteeseen B on ehkä säilytettävä kuitenkin meidän valvonnassamme. Kiitos. Kiitoksia sitten komissiosta, herra Momo. Thank you very much for this, I think. Kiitoksia tästä hyvästä keskustelusta erityisesti kiitäisiän valmistelija Marcin Kievicia hyvästä lausunnosta. Ja kiitän myöskin parlamentin jäseniä tästä keskustelusta. Kun nyt kuuntelin keskustelua ja kävin tämän mietinnön läpi ja lausunnon, voin nähdä, että olemme keskeisistä kohdista samaa mieltä, kun teimme tämän esityksen tavoitteena oli yhdistää markkinoita ja näin uusiutuvat energialähteet ja niiden tuotanto Euroopassa olisi vahvempaa. Ja meillä oli strategisia tavoitteita ja me haluamme muuttaa tämänhetkistä energiatilannetta ja täytyy katsoa, millaisia niiden pitää olla tulevaisuudessa, jotta Eurooppa on kilpailukykyinen. Olemme siis hyvin pitkälti samoilla linjoilla ja tämä nyt oli ilahduttavaa kuulla, että parlamentti ajattelee myöskin näin. Sitten korostaisin tässä lausunnossa, että synergiaa pitää kehittää eri alojen välillä. Meillähän on suuntaviivoja, joista tänään keskustellaan, ja myöskin matkailualalla – ja informaatioteknologian infrastruktuurien osalta. Sitten meillä on tämä verkkojen Eurooppa-väline, joka on lainsäädäntöehdotus, ja me haluamme yhdistää näitä eri infrastruktuureita. Ja nyt yritämme osoittaa, miksi synergiaa pitäisi hyödyntää ja millä tavalla sitä pitäisi hyödyntää. Ehdotuksesta näkyy, että olemme ehdottaneet vaikeiden hankkeiden osalta suurempaa yhteisrahoitusosuutta, joten me olemme tähän keskittyneet. Ja jos katsotaan kaikkia näitä suuntaviivoja ja verkkojen Eurooppa-välinettä, niin silloin tilanne on jo selkeämpi. No sitten vielä yksi asia öljyyn liittyen. Infrastruktuureita pitää yhdistää Länsi- ja Itä-Euroopan välillä. On tärkeää, että meillä on parempia yhteenliittymiä jalostamoiden välillä, jotka tällä hetkellä ovat riippuvaisia vasta vain yhdestä öljylähteestä. Meillä pitää olla öljyinfrastruktuureita ja kuitenkin me katsomme, että kaikkein tärkeintä on varmistaa, että toimitusvarmuus on taattu. Ja sehän liittyy tietysti näihin yhteenliittyminkin, mutta jalostamoiden ja yksittäisten jäsenvaltioiden myöskin ei pitäisi olla riippuvaisia vain yhdestä toimituslähteestä öljyn osalta. Ja nyt täytyy miettiä, kuka sitten maksaa nämä infrastruktuurit. Ja ehdotuksessammehan käy ilmi, että olemme ehdottaneet, että öljyinfrastruktuurit voivat saada jonkinlaisen yhteisen edun aseman – ja voidaan vauhdittaa lupamenettelyä, mutta rahoitusta tähän ei kuitenkaan ole liitetty, koska nämä ovat yksityisiä infrastruktuureita, ne eivät ole avoimia kaikille markkinatoimijoille, joten se on hiukan erilainen kuin kaasuinfrastruktuurit tai sähköinfrastruktuurit. No niin, kiitoksia tästä keskustelusta ja toivottavasti tämä ehdotus etenee suurin piirtein tässä muodossa. Kiitos. Olisiko Marsin Kiewiczillä jotain lisättävää? Olkaa hyvä. Niin, ihan lyhyesti. Haluaisin puuttua siihen, mitä kollegat sanoivat. Ihan lyhyesti siis. Nyt puhutaan siis suustaviivoista, Euroopan laajuisista energiaverkoista – on puhuttu myöskin monivuotuisista rahoitusnäkymistä 2014-2020. Eli jäsenvaltioissa toteutetaan energiapolitiikkaa ja valtaosa jäsenvaltioista on jo luonut oman energialähteiden yhdistelmän. Ja tämä lippu tietysti erilaisiin perinteisiin Eli meidän täytyy toteuttaa tavoitteita ja se riippuu siitä, millaisia erilaisia tavoitteita ja perinteitä eri jäsenvaltioissa on näissä kysymyksissä. No miten energiaa voidaan sitten siirtää? Kaasu- ja butaanikuljetuksia tehdään monista maista – kohdemaahan. Eli näitä energiamuotoja kuljetetaan ja kun katsotaan sitten maakaasua, niin nämä yhteydet ovat aika suorat. Ja sitten jos tarkastellaan erilaisia rajoituksia, joita meidän on noudatettava, kun ajatellaan siis uusiutuvia energialähteitä, sehän riippuu jäsenvaltion perinteestä. Esimerkiksi Saksahan on edelläkävijä uusiutuvien energianlähteiden osalta. Ja mehän tiedämme, että siellä on lähes kokonaan luovuttu ydinvoimasta. Meidän pitää olla siis käytännönläheisiä meidän täytyy katsoa, millä tavalla tehdään investointeja eri energia-aloille, mutta kuitenkin meidän täytyy myöskin muistaa luonto. Ja myöskin Yhdysvalloissa ja Kiinassa on noudatettava ympäristösääntöjä. Meillä pitää siis olla oma eurooppalainen energiamuotojen yhdistelmä. Ja sitten kiitän kaikkia, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. En nyt toista kaikkia yksityiskohtia, mutta varjoesittelijöiden kanssa uskon, että saamme aikaan yhteisen tekstin, joka sitten on hyvä myöskin komission kannalta. Kiitoksia. 11. huhtikuuta on määräaika tarkistusten jättämiselle. Valiokunta äänestää 8. toukokuuta ja ITRE-valiokunta äänestää sitten kesäkuussa kokouksessaan. Tämä oli tämä aikataulu. Ja nyt sitten tämän aamun viimeinen esityslistan kohta, joka on Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan tavoitteen tukeminen Euroopan aluekehitysrahastosta. Herra Kolicek, meillä on aikaa puolisen tuntia, joten te saatte nyt puheenvuoroja teidän jälkeen. Minulla on ainakin neljä puheenvuoropyyntöä. Olkaa hyvä. I would need. Kiitos puheenjohtaja. En minä varmaan puolta tuntia henkilökohtaisesti tarvitse. No niin, ehkäpä jos te, teille sopii, jos sallitte, niin puhun nyt äh, tsekkiä. Me olemme tässä todella puhuneet äh, verkostoista, hyvin suurista poliittisista kysymyksistä. Ja todella tämä lausuntoluonnos, jonka itse olen nyt valmistellut, koskee pienemmän yhteistyötä, alueellista yhteistyötä. Mutta se on kyllä hyvin tärkeää sekin. Se on myös tärkeää suuria verkkoja silmällä pitäen, sillä jos meillä ei ole rajat ylittäviä linkkejä, riskejä, esimerkiksi sähköverkkojen suhteen tai viestinnän suhteen, niin suuretkaan hankkeet eivät toteudu. On aina varmistettava se, että tämä ei kuitenkaan häiritse mm, ihmisiä, jotka alueella asuvat ajatellaan eh, vaikkapa nyt sitä, mistä herra Maskevich juuri äsken puhui. Eli meidän on parannettava, lisättävä alue, alueellista yhteistyötä, niin kuin on jo tehtykin. Ja meidän tulisi ehkä keskittyä pikemminkin tuloksiin ja pyrkiä vähentämään hallinnollisia kustannuksia. Tämähän nyt on hyvin yleinen kysymys. Ja tämän lisäksi meidän tulisi vaatia neuvostolta raportteja tämän politiikan tehokkuudesta. Eihän voi olla niin, että politiikkaa ajetaan seitsemän vuotta ilman, että tulee tietoa, arviointeja ja kertomuksia siitä, miten tilanne on kehittynyt. Meidän tulisi keskittyä tiettyihin tärkeisiin kysymyksiin. Itse haluaisin korostaa juuri kuljetusten ja matkailun merkitystä. Ja jos katsotte näitä tarkistuksia, joita on tehty, niin siellä puhutaan juuri näistä linkeistä, rajat ylittävistä kuljetuksista ja tietyistä teollisuuden aloista, jotka ovat suorastaan romahtaneet viime vuosina. No, tätä keskustelua on käyty jo kahdeksan vuotta ja näitä kysymyksiä mielestäni tulisi nostaa esiin. Ne ovat tärkeitä Euroopan alueiden kehittymiselle jatkossakin. Tämän lisäksi meidän tulisi tukea infrastruktuurien kehittämistä. Joillain alueilla on nähty väestöpakoa ja myös yritykset, pienet yritykset ovat päättäneet toimintansa, vaikka ne ovatkin hyvin tärkeitä työllisyydelle. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että hyvinvointi säilyy myös näillä ja elämänlaatu myös näillä alueilla. Olen valmistellut teille nyt tämän ehdotuksen ja haluaisin tietenkin keskustella kanssanne aiheista, jotka kuuluvat tähän valiokuntaan. Ja tietenkin täytyy myös katsoa synergiaa alueellisen yhteistyön ja maatalouden välillä. Ja on kiinnitetty erityistä huomiota infrastruktuurien parantamiseen, vaikkapa pyörätiet yhtenä esimerkkinä tai maaseutumatkailu kaikki tämä parantaa näiden ihmisten elämänlaatua alueella. Eli näin parannetaan näiden alueiden tilannetta kaiken kaikkiaan ja tietenkin samalla sitten tuetaan yhteistyötä. Meillä on koko joukko yhteistyöhankkeita esimerkiksi Tsekin ja Bayerin välisellä raja-alueella ja jotkut näistä hankkeesta ovat äh, erittäinkin äh, äh, toteuttamiskelpoisia. Kiitoksia tämän verran minulta. Mukava nyt kuulla teidän huomioitanne. Ja sittenhän tämä viedään muihin valiokuntien käsittelyyn. Kiitoksia sitten Fidanza ja Pepe. Kiitoksia, olen Tatarellan sijaisena, joka on varsinaisesti varjoesittelijänä tässä mietinnössä. Haluaisin kiittää esittelijää tästä työstä. Tämä on ollut tärkeää työtä. Tässä on viisi tarkistusta, jotka liittyvät tämän asian ydinkysymyksiin. Erityisesti olemme myönteisiä niiden tarkistusten suhteen, jotka keskittyvät rajat ylittävän yhteistyöhön, kun ajatellaan erityisiä liikenneyhteyksiä ja matkailupolitiikkaa. Olemme myöskin samaa mieltä tästä arviosta, jonka neuvosto ja komissio ovat tehneet, ja joka liittyy kohesiopolitiikan välineiden tehokkuuteen. Me laadimme tästä asiasta vielä tarkistuksia, ja olisi hyvä ottaa mukaan myöskin rajat ylittävä matkailu, ei pelkästään johdantoosan kappaleihin, niin kuin esittelijä on aikonut, vaan myöskin varsinaiseen tekstiin, eli siis asetustekstiin. Ja katsomme, että olisi myöskin hyvä korostaa vielä enemmän koordinointia eri rahastojen välillä aluekehityksen saralla. Tässä on esimerkiksi aluekehitysrahasto, ja maatalousrahasto, merirahasto. Tässä on erilaisia alueellisia koordinointiryhmiä, joilla on kokemusta rajat ylittävästä yhteistyöstä. Ja alueilla, joilla näitä hankkeita on toteutettu, on saatu hyviä tuloksia. Ymmärtääkseni myöskin aluekehitysvaliokunta ja vastuuvaliokunta keskittyvät hyvin yksityiskohtaisiin tarkistuksiin, eivätkä nyt mitenkään halua uudelleen laatia komission ehdotusta. Eli mielestäni esittelijän lähestymistapa on ihan hyvä, eli keskitytään tiettyihin yksittäisiin kohtiin. Mr. Liberatski for the Socialist. Ja sitten Liberacki, SDR, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję sprawozdawcy. Kiitoksia. Kiitokset valmistelijalle. Kiinnittäisin huomioon erinäisiin kohtiin. Tässä asetusehdotuksessa on otettu huomioon meidän kantamme, koska mehän halusimme koordinointia tähän strategiaan eri yh- alueellisten yhteistyöhankkeiden osalta. Meidän täytyy myöskin muistaa, että kun otamme mukaan nämä kysymykset tähän asetukseen, se ei tarkoita, että meillä olisi enemmän budjettivaroja, vaan meidän täytyy eri tavalla hallinnoida olemassa olevia varoja. Erityisesti kohdassa neljä. Siellä on puhuttu budjettivaikutuksista ja tämä kokonaissumma kohesiorahastosta. Ja sehän on lähes sama summa kuin vuonna 2013. Eli nämä eivät ole mitään uusia määrärahoja, vaan niitä täytyy hallinnoida uudella tavalla. Ja meidän täytyy tukea yhteistyötä alueiden ja jäsenvaltioiden välillä. Eli meillä on yhteistyötä eri aloilla. Tämä on mielestäni erittäin hyvä, koska me voimme silloin keskittyä alakohtaisiin tavoitteisiin. Meillä on vain rajallinen määrä näitä alakohtaisia tavoitteita, mutta ehkä tällä tavalla sitten me onnistumme paremmin. Ehkä jäsenvaltiot eivät aina ole kovin innoissaan. Ja sitten tässä kohdassa 22 puhutaan tavoitteista. Ja meidän täytyy määritellä tehtävät, joita tärkeimmillä edunsaajilla on. Ja meidän täytyy myöskin ottaa huomioon, millä tavalla tätä yhteistyötä on tehty. Meidän täytyy valita näitä painopistealueita ja alueita. Ja sitten kohdassa 37 ennen kappaletta yksi. Siinähän on lueteltu raja-alueet, joilla on yhteistyöhankkeita käynnissä ja millä alueilla on toimittu ja niin edelleen. Nyt täytyy sitten kuulla, komission täytyy kuulla parlamenttia ja ottaa huomioon parlamentin kanta, eikä pelkästään asiantuntijoiden kanta mehän emme tiedä, kuka on tässä asiassa auttanut komissiota. Tämä on asetus, jossa on annettu hyvin paljon tilaa ohjelmoinnille, ja siellä on myöskin otettu esiin arviointi ja valvonta, ja lopussa myöskin hallintointi- ja akkreditaatiokysymykset. Eli kun ajatellaan rahoitusta ja hallinnointia, niihin tulee tiettyjä muutoksia – uusissa jäsenvaltioissa täytyy katsoa, millaisia erilaisia tilanteita niissä on, mutta tosiaankin tämä asetus vastaa hyvin pitkälti minun poliittisen ryhmäni näkemyksiä. Ja vielä kerran haluaisin kiittää valmistelijaa tehdystä työstä ja olen valmis tekemään tässä asiassa yhteistyötä. Kiitos. Kiitokset eh, Liberace ja ennen kuin annan teille puheenvuoron. Eh, toivottaisin tervetulleeksi Rova Fosterin eh, vierailijaryhmän Chessistä, Pointerista. Niin kuin kaikki hyvin tiedätte, Koillis-Englanti on koko Euroopan hienoin alue ja nämä vieraat tulevat juuri sieltä. tulkikorjaan luoteis-Englanti. Ja todella lämpimästi tervetuloa Tervetuloa vieraamme luoteis Englannista. Ja nyt herra Uchias, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tänään käsittelemme asiaa nyt eri näkökulmista kuin yleensä. Yleensähän puhutaan suurista verkostoista, suurista yhteyksistä ja nyt käsittelemmekin pienempiä asioita. Mehän tiedämme, että alueellisen yhteistyön tavoite – jonka komissio hyväksyi. Ja tämä liittyy myöskin Euroopan aluekehitysrahastoon. Ja tässähän on nyt korostettu, kuinka tärkeää on yhteistyö rajat ylittävillä alueilla. Ja nyt kaksi yleistä huomiota tästä asetuksesta. Ensinnäkin meidän tulee tukea tiettyjä budjettikohtia jotka ovat jo tulleet esille aluekehitysvaliokunnassa. Ensimmäinen ja tärkeämpi on se, että meidän pitää vähän hillitä sitä, mitä tiedonannossa oli todettu. Siinähän komissio käytännössä otti itselleen eri oikeuksia, joista meidän täytyy kuitenkin pitää kiinni parlamentin ohjelmoinnissa. Eritoten kun ajatellaan valtuuksia hyväksyä delegoituja säädöksiä. Eli siinä mielessä tämä tarkistus on hyvä, jonka e, valmistelija Kolitsik on laatinut, ja haluaisin kiittää häntä hyvästä työstä. Siinähän mennään juuri siihen suuntaan, että rajoitetaan tätä valtaa. No sitten toinen asia, joka täytyy ottaa huomioon, on se, millä tavalla rajoitetaan tämä hallintokysymys. Tässä on puhuttu vaatimuksesta, että ohjelmoinnissa pitää kiinnittää huomiota siihen, mikä liittyy siis yleiseen hallinnointiin, ja sitten täytyy ottaa huomioon ohjelmointi, jota tehdään aluetasolla. Tämä on toinen tärkeä aspekti, johon meidän täytyy kiinnittää erityishuomiota. Eli näiden painopistealueiden rajoittaminen tässä tekstissä – Niitä pitäisi olla korkeintaan neljä. Ja on todella tärkeää, että me yksilöimme näitä rajat ylittäviä painopistealueita sillä tavalla, että ei ole mitään sirpaloitumista näiden tavoitteiden osalta. Jos ajatellaan vaikka sitä, miten nämä hankkeet ovat toimineet vuodesta 2000 vuoteen 2006, mutta meidän täytyy tarkemmin vielä yksilöidä painopistealueita, jotta meillä on enemmän yhteyksiä eri hankkeiden välillä ja meidän täytyy sitten lisätä niihin parempia tavoitteita. Ja meidän täytyy myöskin yksilöidä painopistealueita täsmällisesti. Ja meidän täytyy myöskin loppuvaiheessa sitten pystyä katsomaan, millä tavalla näihin tavoitteisiin on päästy. Haaskausta pitää vähentää pitää vähentää näitä tavoitteita. Tuloksethan ovat kaikkein tärkeintä näissä kysymyksissä. No sitten lopuksi vielä, mutta sitä nyt koskaan ei voi riittävästi korostaa. Eli mat- kansainvälinen matkailu. Nämä kysymykset ja erityisoikeudet ovat hyvin tärkeitä. Ja näissä asioissa, kuten kollega Fidansakin sanoi, niin tämän ei pitäisi olla tässä johdantosan kappaleessa, vaan varsinaisessa tekstissä. Ja meidän täytyy miettiä eri alueiden painopistealueita, kuten valmistelija totesi. Alueita, joilla matkailu on erittäin tärkeä osa niiden kehitystä. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten Kramer Vihreät. Kiitos. Minäkin kiitän esittelijää hänen tekemästään työstä. Hän painottaa miettii rajat ylittäviä liikenneyhteyksiä ja me luonnollisesti haluamme etabloida tämän alueiden Euroopan. Tiedämme, että ihmiset halutaan säilyttää kaikkialla Euroopan unionissa niin, että alue on asuttu. Ja kun katsoo Euroopan karttaa, liikennekarttaa, mutta niin viimeisten 20 vuoden aikana mikään ei ole muuttunut. Puutteelliset infrastruktuurit, niitä ei ole korjattu, eli tietyt alueet ovat edelleen hiukan erillään. Me emme ole onnistuneet tässä tekemään korjauksia ja parempia yhteyksiä luomalla myös Eurooppa kasvaa yhteen. Kolme esimerkkiä. Vuonna 1972 Saksan ja Puolan välillä oli vielä 18 junaa päivittäin. 23 vuotta myöhemmin niitä on enää 10 rautaesiripun sitä paitsi kaaduttua tällä välin. Niitähän pitäisi olla 50. Vaikkapa Berliini-Breslau välillä 360 kilometriä kestää kuusi tuntia, niin kuin 1880-luvulla. Ja kun ajatellaan Berliinistä Kotpussiin. Raiteet ovat äh, olemassa, äh, sähköistetyt, samoin Puolan puolella kaikki on kunnossa, mutta sitten raja-alueella 15 kilometriä raiteesta on sähköistämättä ja siksi veturia täytyy vaihtaa kaksi kertaa. Tämä on naurattavaa. Onpa kyseessä sitten äh, Nürburgring, Erfurt tai mikä hyvänsä Saksan sisäinen linja, niin kustannuksella ei ole väliä, kaikki hoituu. Entäpä sitten Berlinistettiin? Puuttuu 30 kilometriä sähköistystä, 5 kilometriä Puolan puolella ja 25 Saksan puolella. Ja puolalaiset sanovat, että he tekevät sähköistyksen vasta sitten, kun Saksa on hoitanut oman Äh, hommansa. Ja ymmärrän heitä oikein hyvin, kun otan tämä Berliini-Breslau-esimerkki, eli äh, saksalaisiin ei tässä ole voitu luottaa. No tässä nyt joitain esimerkkejä, minä nostin esiin vain nämä kaksi esimerkkiä. Kun puhutaan liikenneinfrastruktuureista, täällä on jo se mainittukin, niin pitäisi miettiä muutakin kuin äh, teitä. Ja itse asiassa olisi pitänyt olla kestävämmällä linjalla. Minun tarkistukseni hylättiin tänään äänestyksessä. Se koski juuri kestävyyttä ja sitten matkailu. Hyvä, että matkailu mainitaan, mutta se voitaisiin mainita vieläkin selkeämmin myös kestävä matkailu, koska tiedämme, että matkailu voi myös olla vaaraksi. Mutta onneksi täällä Euroopassa me pyrimme kestävään matkailuun, ekomatkailuun. Esimerkiksi polkupyörämatkailu on kasvanut 20 prosenttia vuodessa viimeisten 20 vuoden ajan. Ja kaikki tietävät, että polkupyöräilijä, matkailija – myös käyttää enemmän rahaa kuin autoilija Ja tähän meidän tulee panostaa ja reuna-alueet jakautuneessa Euroopassa joka puolella varmasti voisivat tarjota tätä matkailua hyvänen aika sentään. Nämä maisemat ovat aivan ihania. Tiedätte, että toivon tällaisia yhteisiä hankkeita, katsotaan vaikkapa slovakit, itävaltalaiset, tsekit, eh, kaikki yhdessä. Sehän on aivan ihanaa. Mitä tulee investointiprioriteetteihin, artiklassa 6 tulisi myös mainita kestävä liikenne ja matkailu. Tässä nyt eh, minun nämä ensimmäiset reaktioni. Kiitos. Kiitoksia. Ja komissiosta paikalla on rouva eh, Petra. Olkaa hyvä. Thank you very much, um, for a very... Kiitoksia mielenkiintoisesta keskustelusta ja kiinnän myöskin esittelijä hyvästä mietinnöstä ja tietysti olemme kiitollisia tuesta. Yhteistyöhän on erittäin tärkeää, jotta Euroopan alueita voidaan kehittää. No, infrastruktuuriinvestoinneista. Mä jo totesimme, että me olemme valmiita selventämään asetuksen sanamuoto, jotta käy selvemmäksi, että infrastruktuuriinvestoinnit ovat erittäin tärkeitä tässä kontekstissa. Tehän totesitte, että raja-alueella nämä puuttuvat linkit ovat hyvin merkittävä elementti, joihin näissä hankkeissa tulisi puuttua. No matkailusta. No, tämä aihe sinänsä on aihe, joka tulee yhä uudelleen esille, koska on taloudellisesti tärkeä kysymys. Ja meidän kannaltamme on tärkeää, että se vaikuttaa Eurooppa 2020 strategian tavoitteisiin, eli osallistavaan kasvuun. Eli jos se yhdistetään siihen, niin se olisi hyvin tärkeää meidän kannaltamme. Olemme samaa mieltä siitä, että meillä pitää olla strategista raportointia ja arviointia siitä, mitä teemme, mihin kohesiopolitiikassa varoja käytetään, ja tästä syystä nämä yhteiset säännöt sisältävät sen, että komissio valmistelee strategisen raportin ja tekee yhteenvedon edistysraporteista, joita on tehty jäsenvaltioissa vuonna 2007-2019. Ja sitten vuosittaisessa edistyskertomuksessa neuvostossa on sitten yhteenveto tästä raportista – No sitten vielä yksi asia, joka tuli esille, eli se, että resursseja pitää keskittää, jotta voidaan välttää rahoituksen sirpaloituminen, joka tuli esille. No se on myöskin asia, joka on meille hyvin tärkeä ja siksi meillä on nämä säännöt, eli meidän pitää keskittyä tiettyihin painopistealueisiin ja katsomme, että se on hyvin keskeinen osa ehdotustamme. Kiitos. Kiitos. Onko Kolicekilla vielä huomioita? Ihan haluaisin sanoa, että ei ole välttämätöntä tehdä kommentteja peruskysymyksistä. Kollegat ovat vastaanottaneet hyvin myönteisesti tämän ehdotuksen ja minä pyrin näin ottamaan huomioon tarkistuksissa kaiken tämän ja erityisesti aivan Kristiinan kanssa, avustajani kanssa parantaa tätä tekstiä ja ottaa huomioon kaikki kommentit. Joka tapauksessa pyrin ottamaan huomioon myös hyvät määräajat, jotta voimme todella ottaa huomioon kaikki reaktiot sopivassa aikareissa. No niin, määräaika on 26. huhtikuuta. Toimitamme valiokunnassamme äänestyksen 30. toukokuuta ja tiedän, että että regivaliokunta äänestää heinäkuussa. Eli ensimmäinen määräaika on siis takaa 26. huhtikuuta tarkistusta jättämiselle. Hyvä. No niin, kiitoksia. Näin tämän aamun kokous päättyy, parhaat kollegat, ja me jatkamme koordinaattorien kokouksella suljetuin ovin. Kiitän teitä kaikkia ja tapaamme jälleen iltapäivällä jolloin aloitamme verkkojen Eurooppa-välineestä keskustelemalla meidän valiokuntamme ja ITRE yhdessä kello 15. No niin, koordinaattorit pidetään nämä viiden minuutin tauko ja sitten jatketaan koordinaattoreilla. Kiitos.